Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Neljä päästöslauselma ehdotusta Laosista ja Vietnamista. Ensin äh, päätöslausumien laatijat saavat puheenvuoron edustaja De Kaiser ensimmäisenä. Merci, monsieur. Kiitoksia puhemies. Jälleen kerran kiireellinen asia Vietnamista, Laosista. On totta, että niitä on aikaisemminkin täällä parlamentissa käsitelty, mutta nyt tämä on tavallaan pysynyt turhana toimintana kuolleena kirjaimena. Me olemme todellakin aika huolissamme 2006 jälkeen, kun Vietnam vedettiin pois USA mustalta listalta – koskien ihmisoikeusrikkomuksia, niin kuitenkin tukahduttaminen koskien ihmisoikeusaktivista on vain lisääntynyt ja heidän sortonsa. Ottaisin vain yhden esimerkin keskityn tapauksen, joka on minulla symbolinen Robert Ranksaitantin tapaus. Hän on kirjailija, bloginpitäjä, journalisti, aktivisti. Hän on edelleenkin vankilassa epämääräistä syistä, todennäköisesti sen takia, että hän on puolustanut ilmaisuvapautta ja ihmisoikeuksia omassa maassaan. Hän kärsii sokerit taudista. Hän on erittäin huonossa terveydentilassa. Pelkäämme hänen henkensä puolesta ja vaadimme ei vain sitä, että hän saa sopivaa hoitoa vankilassa, mutta hänen pitää myös vapauttaa välittömästi. Minä pidän kovasti Vietnamista. Vietnam on hieno maa se tulee ottamaan ASEANin puheenjohtajan 2006 vuonna. Olen sitä mieltä, että jos hyväksytään demokraattisempia toimenpiteitä kansallisella tasolla, se vain tai jos se toimii tällä tavalla, niin se voi lisätä omaa moraalista auktoriteettiaan selkeästi. Kiitoksia. Seuraavaksi Thomas Mann, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ihmisoikeustilanne Vietnamissa on epävarma. Uskonnollinen vaino, erityisesti kristittyjen buddhistien vaino, on päivittäistä elämää. Ihmiset, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, heitä pelotellaan ja valvotaan. Syyskuussa hyökättiin satojen ähm, munkkien, satoja munkkeja kohtaan ja ja temppeleitä tuhottiin munkit, jotka pakenivat lähellä olevaan temppeliin, joutuivat väkivallan kohteeksi. On sietämätöntä se, että Euroopan yritykset muistuttaa ihmisoikeuksista jätetään huomiotta. Kuitenkin on satoja syitä, miksi ihmisoikeustilannetta voitaisiin parantaa, erityisesti koska Vietnamista on tulossa ASEANin puheenjohtaja ensi vuonna tilanne ei ole yhtään sen parempi Laoksissa. Sadat mielenosoittajat, jotka edist- yrittivät edistää demokratiaa ja monimuotoisuutta, joutuivat poliisin väkivallan kohteeksi. Kaikki yritykset saada aikaan demokratiaa kukistetaan yhtenäispuolueen toimesta. Laganissa olevat vähemmistöt eivät saa pakolaisasemaa. Lääkärit ilman rajoja järjestö, joka tällä viikolla oli myös parlamentissa, sanoi, että leireillä ei pystytä enää antamaan humanitaarista apua, koska usein täysin sattumanvaraisesti ihmisiä pidätetään ja pakotetaan palaamaan lauksiin ja väitteet siitä, että tämä tapahtuisi vapaaehtoisesti, ovat täysin

ykn erityisraportoijia jotka seuraavat mielipiteenvapauden ja uskonnonvapauden ja muiden perusihmisoikeuksien toteutumista. skupinu. Kiitoksia. Nyt puhujat eri ryhmistä. Ensin EPP, ryhmästä Christian Preda. Vietnam sute de persoane se află în detenție pentru opiniile lor politice și religioase iar atacul violent împotriva călugărilor buditi survenit la sfâritul lui septembrie vădete cred eu faptul că Vietnamissa, Vietnami kieltäytyy parantamasta ihmisoikeustilannetta. Laos on maa, joka on sotilasdiktatuurin johtama edelleenkin on pidätettynä salaisessa paikassa opiskelijaliikkeen jäseniä, ihmisoikeusmielenosattajat estä, tai armeija puuttuu väkivaltaisesti heidän toimintansa ja kaikki, jotka osallistuvat näihin mielenosoituksiin, ovat joutuneet vainon kohteeksi. Näiden kahden maan täytyy noudattaa kansainvälistä oikeutta, mitä tulee ihmisoikeusten suojelua ihmisoikeuksien suojelun vähemmistöjen, vähemmistöjen puolustaminen ja ajatellen niitä, jotka vain harjoittavat uskontoaan. Heidän vapauttaan pitää kunnioittaa. Kansainvälisen yhteiskunnan pitää valpaasti seurata ihmisoikeustilannetta näissä kahdessa maassa ja sen pitää käyttää vaikutusvaltaakseen muuttaakseen tilannetta maissa. Kiitoksia edustaja Geringer de Odenberg panie przewodniczący! euroopan unioni neuvottelee uudesta kumppanuus ja yhteistyösopimuksesta vietnamin kanssa. tässä sopimuksessa täytyy olla mukana ihmisoikeuslauseke. me olemme nyt kuulleet että vietnamin tilanne on erityisen huolestuttava eri, toten kun kuuntelee mitä tapahtuu blogaajille ja internetin käyttäjille. Vietnamilaisissa säännöissä rangaistaan ilmaisuvapaudesta de, ö, herkien aiheiden osalta, kuten demokratia ja ihmisoikeudet. Voisitteko hidastaa eh, hiukan, että tulkit pysyisivät perässä? Przepisy z 2008 No minuutissa on hankala sanoa kovinkaan paljon. Niin mitä tulee vuoden 2008 sääntöjen blokkaami, sääntöihin blokkaamisesta? Tässä on pakotettu blokkaajat pitämään sisältö pelkästään yksityiselämään liittyvänä. ja Demokratia-aiheiset viestit saman tien blokataan ja tämän eri järjestöt ovat todentaneet. Me emme voi hyväksyä tällaista. Meidän täytyy ryhtyä myös oikeudellisiin toimiin. Tämän vuoksi olen vakuuttunut siitä, että uusi, uudessa yhteistyösopimuksessa täytyy olla mukana sitova ihmisoikeuslauseke. For the liberals, one minute. Kiitoksia herra Van Baalen ALDE-ryhmästä. Puhemies, ALDE-ryhmä on sitä mieltä, että Laos ja Vietnam eivät ole demokratioita. Ihmisoikeudet eivät ole taattuina näissä maissa, eivätkä myöskään uskonnolliset tai muut oikeudet. Tämä tarkoittaa, että täysin sydämin tuemme tätä päätöslauselmaa ja pyytämme neuvostoa ja komissiota toimimaan sen mukaisesti. Kiitoksia. I thank you very much. Kiitän. Edustaja Legutko. Panie przewodniczący, jeszcze raz. Puhemies, jälleen kerran haluaisin korostaa, kuinka dramaattisesta tilanteesta on kyse Vietnamin kristittyjen kohdalla. Molemmissa näissä maissa totalitaarinen valtiojärjestelmä on kohdentanut toimintansa kristittyjä vastaan Tämä on tavallaan vallassa olevan kommunistisen puolueen ohjelma. Se kohtelee kristittyjä ja kristinuskoa uskontona, joka edustaa läntistä imperialismia. Ihmiset kärsivät jatkuvasti kidutuksesta, kaikenlaisesta sorrosta, vara, varallisuuden takavarikoinnista, häirinnästä, pelottelusta. Ihmiset pakotetaan psykiatriseen hoitoon. Tätä ei voida mitenkään hyväksyä.

demokratia ottaa käyttöön ja kunnioittaa samalla ihmisoikeuksia. Kiitos. Děkuji. Mark Tarabella na minutu. Kiitoksia. Edustaja Tarabella, yksi minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puhemies. 2007 iloitsin täällä siitä, että 2006 oli poliittisen avoimuuden vuosi Vietnamissa. Vietnam pitää ottaa huomioon kaikki uskonnot, joita siellä harjoitetaan, ja sen pitää sallia kansalaisten valita uskontonsa vapaasti. Kaksi vuotta tämän jälkeen voin todeta, että tilanne ei juurikaan ole kehittynyt. Vieläkään ei ole oikeutta vapaasti harjoittaa uskontoa, ja buddhistimunkkien pidätykset esimerkiksi vain jatkuvat ja lisääntyvät se on tulossa ASEANin puheenjohtajaksi, vaikkakin olen täällä tyytyväinen ponnistelusta koulutuksen, kansanterveyden, eh, tasa-arvokysymysten kohdalla Vietnamissa, niin kuitenkin muistuttaisimme maata ihmisoikeuksista. Sen pitäisi olla esime- no, näyttää esimerkkiä ASEAN puheenjohtajana. Laosin Hallitus on kuitenkin allekirjoittanut kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen sopimuksen. Toivottavasti sitä myös noudatetaan täysin, mitä tulee ilmaisuvapauteen ja kokoontumisvapauteen. Pyydämme myös Laosin hallitusta tekemään kaikkensa, jota vapauttaisi pidätetyt ihmiset jotka pidettiin toinen marraskuuta rauhanomaisen mielenosoituksessa, samoin tämän kuuluisan opiskeliikkeen vangitut jäsenet. Merci. Richard Czarniecki. Kiitoksia, Richard Czarniecki. Yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat naiset ja herrat, tämän parlamentin aikana me olemme jo keskustelleet Vietnamista. Eritoten puhuimme silloin buddalaisten vainosta. Tämä oli aikaisemmalla vaalikaudella, mutta tänä päivänä me jälleen kerran keskustelemme Hieman samasta aiheesta. Jälleen uskonnon vapautta loukataan, tällä kertaa kristittyjen uskonnon vapautta. Tämä on näköjään osa realiteettia molemmissa näissä maissa, joista keskustelemme. Oma maani suhtautuu hyvin herkästi ihmisoikeusloukkauksiin ja tämän vuoksi meidän täytyy todella korottaa ääntämme täällä. En pelkästään poliitikkona, vaan myös blokkaajana, joka on tunnettu tästä toiminnasta. Minä todella haluaisin äh, vastustaa tällaista vainoa, blokkaajien vainoamista Vietnamissa. Heitä täytyy puolustaa. Now catch the eye Kiitoksia. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Mauro, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Signor President. Puhemies, Vainot ja syrjintä, joka perustuu uskontoon, ei ole mitään uutta Vietnamissa. Näin, näin ei ole ollut päivän tai kuukauden ajan, vaan 50 vuoden ajan. Viimeisimmät hyökkäykset esimerkiksi Vin Longin katedraalia vastaan tai yritys viedä neitsyen patsas katoliselta hautausmaalta tai hyökkäys pappia vastaan ovat olleet todella rikollista toimintaa. Turvallisuussyistä on suljettu kymmenen kaupunkia. Tämä on erittäin huolestuttavaa. Huolestuttavaa on myös tilanne Laoksessa, jossa kristittyjen vainot jatkuvat, pidätykset ja uhkaukset ja usein heidät karkoitetaan kylistään. Uskonnonvapaus on luonnollinen vapaus kaikille, se ei ole mikään myönnytys valtaa pitäviltä ja siksi tarvitaan meidän toimenpiteitämme ja sitoumustamme. Kiitos. Seuraava puhuja przewodniczący! z satysfakcją należy odnotować każde działanie. Mielestäni meidän täytyisi olla tyytyväisiä joka ikiseen ihmisoikeuksien loukkaukseen puuttuva keskustelu. ja meidän pitäisi aina puolustaa kaikkia missä tahansa kolkassa, jossa heidän ihmisoikeuksiaan loukataan. Mutta kun me puhumme näistä tapauksista. Meidän täytyy olla äärimmäisen tarkkaavaisia eritoten niiden maiden osalta, joissa poljetaan uskonnollisia oikeuksia. Meidän, meillä pitäisi kaikilla olla uskonnonvapaus ja meidän pitäisi pystyä uskomaan siihen, mihin valitsemme uskoa. Meidän pitäisi aina pystyä keskustelemaan näistä loukkaustapauksista ja tuomita tällaiset uskonnonvapausloukkaukset. Mutta täällä Euroopassa olemme maantieteellisesti mantereella, jonka pitäisi olla aina loistava esimerkki ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Tietenkään ei voida var- verrata tapauksia täällä muun maailman tapauksien vakavuuteen, mutta olen hieman huolestunut kyllä ihmisoikeustuomioistuimen päätöksistä Italian ää, tapahtumiin. Nämä ovat hyvin huolestuttavia ennakkotapauksia. Meidän täytyy aina vastata myös omista teoistamme, kun puhumme ihmisoikeuksista, ja meidän täytyy suojella kaikkia kaikkialla. Anna. No, no. Kiitoksia viimeisenä puhujana Charles Tan. Puhemies, ikävä kyllä Vietnam ja Laos, jälkeen Kuuban ja Kiinan kansantasavallan lisäksi ovat kommunisten diktatuurin vallassa, jossa pluralistinen keskustelu, keskustelun vapaus, ilmaisun vapaus, uskonnon harjoittaminen on tällaista vierasta käsitettä kokonaisuudessaan. Olen puhunut buddhistimunkkien kanssa ja katolisten kanssa, joita siellä ei suvaita, ja kansalaisia vainotaan ta- myös Taimaassa. Uskon, että vaikka se kuinka paljon hyvää tahtoa ja vaikka kuinka paljon sitoudutaan YKssa ja muualla, ja myös EUn kauppasopimuksessa puhutaan tästä kysymyksestä, että kommunistiset diktatuurit eivät koskaan voi olla vapaita demokratioita. Thank you, and let me now to... Kiitoksia. Nyt pyytäisin komissio Sande huhtia. Thank you, uh... Kiitoksia, herra puhemies. Hyvät kollegat, Sallikaa minun ensin käsitellä Laosin tapausta. Komissio pitää kiinni siitä, että viime vuosina on tapahtunut merkittävää parannusta Laosin yleisessä poliittisessa tilanteessa. On yhtä mieltä parlamentin kanssa siitä, että se, että Laos ratifioi kansainvälisen siviil, kansalais- ja poliittisten oikeuksien yleissopimuksen, on merkittävä askel eteenpäin. Komissio on myös tyytyväinen siitä, että että vammaisten oikeuksien yleissopimus on ratifioitu, samoin YK on korruptiovastainen yleissopimus. Se, että Laosin hallitus on tässä toiminut, on mahdollistanut sen, että kansallisia äh, kansalaisjärjestöjä on voitu rekisteröidä ja tämä on päästänyt eteenpäin siinä, että kansalaiset on äh, saatu mukaan maan kehittämiseen, mutta Euroopan parlamentti on huolissaan poliittisten äh, pidätettyjen henkilöiden kohtalosta. Lokakuussa 2009 käsiteltiin jo näitä kolmea pidätettyä henkilöä. Herra Kircha ilmoitettiin, että hänet oli vapautettu jo vuonna 2002. Herra Sen Alun, Fengfan ja herra Dong Baselt Kirkham on ilmoitettu, että he ovat heillä, heidän terveydentilansa on hyvä. Herra Luvanshang Manivalista viranomaisilla ei ole mitään tietoa ja minulla ei ole mitään vastuuta nyt tästä ääntämisestä näiden nimien osalta. Marraskuun alussa 2009 on väitetty, että poliisit ovat pidättäneet satoja mielenosoittajia, mutta ei ole voitu todentaa näiden tietojen paikkansa pitävyyttä. Komissio on yhtä mieltä parlamentin kanssa siitä, että 158 henkilön pidättäminen ja mukaissa tähän vaaditaan todella kiireellistä ratkaisua. Vankien täytyy päästä kolmansiin maihin, joista heille on tarjottu turvapaikkaa. Mitä tulee laosilaisiin munkeihin taimaalaisissa leireissä, heidänkin asemansa täytyy turvata. Seuraavaksi haluaisin puhua Vietnamista. Komissio jakaa Euroopan parlamentin huolen äskettäisistä merkeistä kovemman linjan toiminnasta hallituksen osalta ihmisoikeuksien suhteen. Rauhanomaisten ihmisoikeuden puolustajien ja blokkaajien pidätykset, samoin kuin väkivalta uskonnollisia ryhmiä kohtaan, on aiheuttanut oikeutettua huolta Euroopassa. Me kehotamme Vietnamia, joka on kansalaisia poliittisten oikeuksien yleissopimuksen ratifioinut pitämään kiinni ihmisoikeuksista ja vapauttamaan kaikki nämä vangit eri toten ihmis- ihmisoikeus- äh, ja demokratiaaktivistit, ja tämä käyttää Tam Tun ja katolaisen papin isä Van Lin, jotka ovat pidätettyinä, koska he rauhanomaisesti ilmaisivat näkemyksiänsä. Me vaadimme myös äh, olemme sitä mieltä, että vapaampi, itsenäisempi media voisi toimia tällaisina jännittyneinä aikoina paremmin. Tämän vuoksi Vietnamin pitäisi hyväksyä lehdistölaki, joka olisi artiklan 19 mukainen, jossa käsitellään ilmaisun vapautta. Siis olemme vakittuneita siitä, että meidän täytyy jatkaa rakentavaa vuoropuhelua ihmisoikeuksista Vietnamin kanssa. Ja tällaista vuoropuhelusta täytyy tulla kestävä toiminta. Vuoropuhelus voi tuoda konkreettisia ratkaisuja ja tässä Vietnamin täytyy esittää omia todellisia ponnistelujensa. Kiitos hyvä komission jäsen. Niinpä keskustelu on päättynyt tästä asiasta ja äänestys pidetään keskustelujen päätteeksi. Seuraavaksi menemme viiteen päätöslauselmaehdotukseen liittyen Kiinaan. Alaik- vähemmistöjen oikeudet ja kuolemanrangaistuksen käyttö. Ja haluaisin ensin antaa puheenvuoron edustaja De Kaiserille. Mun Kiitoksia puhemies. Ryhmäni veti allekirjoituksen tästä